la Presidente. Kollegi, la... Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat eilisestä istunnosta on jaotet, jaettu, jos ei niihin ole huomioita. Pöytäkirjat on hyväksytty. Nyt esityslistan mukaan meillä on yhteiskeskustelu pankkiunionista, yhteisestä valvontamekanismista. Taisenin mietintö ja Sven Giegoldin mietintö. Neljäksi minuutiksi saa nyt puheenvuoron edustaja Täisen, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. voorzitter. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, arvoisat komissaarit, hyvät kollegat. Me voimme saada ihmisten luottamuksen vain ainoastaan tarjoamaan